Per favore, colleghi, volete... No niin, hyvät kollegat, voisitteko istua? Jatkamme avointa istuntoa ja kokoustamme. Ja pyytäisin, että istuudutte tai poistutte salista, jos haluatte jatkaa muita keskustelujanne salin ulkopuolella. Sovimme että kollega Lohbina johtaisi tätä avointa kokousta asiantuntijoiden kanssa. Käsittelemme siis Iranin tilannetta ja tähän liittyy oma-aloite mietintö, joka käsittelee EUn lähestymistapaa Iranin esittelijänä Belder ja nyt annan puheenjohtajuuden siis Lohbiilerille. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa kaikki jäsenet, mutta myös muut tervetulleeksi tähän keskusteluun EUn ja Iranin välisestä politiikasta. Euroopan parlamentissa viime vuoden heinäkuun vaalien jälkeen olemme käsitelleet hyvin tiiviisti tätä Iranin sisäistä tilannetta, kun esimerkiksi rauhanomaisesti mieltään osoittaneita kohtaan on käytetty väkivaltaa, kaikenlainen hallituksen liittyvä tai kohdistuva kritiikki on tukahdutettu ja olemme tästä laatineet myös päätöslauselman tähän liittyen IAEA e sanoo, että atomi ohjelma on jatkettu, urania on edelleen rikastettu ja meidän täytyy tämäkin ottaa me keskusteluissamme, mutta valitettavasti minkään näköistä muutoksen mahdollisuutta neuvotteluissa ei ole tähän asti tullut esiin. Ja julkisuuteen on tullut tietoja myös siitä, että maassa jo pystytään maan sisälläkin rikastamaan uraania ja YK turvallisuusneuvostossa pohditaan nyt mahdollisesti voimakkaampia sanktioita tämän ydinasian tiimoilta. Ja tänä vuonna hyväksyimme toisen Iran päätöslauselman, jossa puututaan edelleen jatkuviin ihmisoikeusloukkauksiin Iranissa, mutta myös epäonnistuneisiin ponnisteluihin neuvotella poliittisesti näistä ydinkysymyksistä. Siksi onkin hyvä asia järjestää täällä AFETissa kuulemistilaisuus. Me, kuten puheenjohtaja sanoi, valmistelemme oma aloite mietintöä tästä, mutta varmasti tulemme jatkamaan tätä kansainvälistä sanktiokeskustelua myös täällä YK jälkeen. Ja nyt toivottaisin lämpimästi tervetulleeksi kaikki asiantuntijat tähän kuulemiseen. Esittelen teidät lyhyesti, jotta voitte antaa sitten lausuntonne. Aluksi toivotan tervetulleeksi tohtori Walter Poschin. Hän edustaa Berliinissä toimivaa tiede- ja politiikkakomiteaa ja hän on erikoistunut islamin tasavallan Iranin islamilaisen talvallan puolustuspolitiikkaan, sisä- ja ulkopolitiikkaan, tämän tasavallan poliittisen järjestelmän ja Euroopan ja Iranin välisiin suhteisiin. Ja nyt tällä hetkellä hänen painopistealueenaan on geofundamentalisten toiminta Iranissa. Tervetuloa. Ja sitten rouva professori Firuze Nahavandi. Hän, on, hän opettaa vapaassa yliopistossa täällä, täällä Brysselissä ja hän johtaa sosiologista yliopiston instituuttia. Hän on julkaissut lukuisia tutkimuksia tutkimusaiheestaan. Tervetuloa tänne parlamenttiin. Olette ollut asiantuntijana jo Iran valtuuskunnassamme. Ja sama pätee seuraavan puhujaamme eli Rusbe parsiin. Hän on tiedottanut meitä sanktiokysymyksistä ja hän toimi tutkijana EUISS-instituutissa. Hän on ollut myös Yhdysvalloissa ja hänenkin julkaisuluettelonsa on varsin pitkä. Toivotan teidät tervetulleeksi ja nyt annan puheenvuoron herra Poshille. Look, I've tried to give a short overview on the domestic situation and especially on the green movement. Uh, the main components of the green movement... Pääosatekijä vihreässä liikkeessä on tämä islamilaisen regiimin sisällä Karupis-puolue, Hotomin seura ja niin edelleen. Sen lisäksi kansalaisjärjestöryhmät ovat tulleet mukaan – kuten naisten liike, vapausliike. Kuitenkin nämä puolueet, joita Musvi ja Karubi ja muut edustavat, ovat enemmän osa Iranin regiimiä sinänsä. Ja joillakin on ollut osansa valtarakenteessa vuosina ajan. Pää kannattajalueet kuitenkin ovat erilaiset. Reformistikoalitio eivät koske pelkästään islamilaisen regiimin reformivoimia, vaan myös sekularistit, demokraatit kaikissa muodoissaan sekä tietysti etniset vähemmistöt. Kaikki nämä yhdessä eivät olisi niin huolestuttavia hallitukselle, ellei niihin liittyisi sosiaalista turhautumista ja epäjärjestystä. Kaikki tämä tuli räjähtykseen 2009 kesäkuussa. mikä kepaleva voima on? Tähän asti spontaanisuus, joukkoviljelmisoitukset, niin kutsuttujen johtajien lausumat vihreästä äh, liikkeestä Karavimussa, jotka ovat laajaa suuntaviivoja, mutta paljon mielikuvitusta ja aloitteellisuutta on erityisesti nuoren väestön keskuudessa. On jonkunlainen ideologinen komponentti, jotta voitaisiin välttää äh, ongelmat äh, perustuslain kanssa, niin liikkeen edustajat ja äh, nämä joukot kopioivat mallia, joka oli 79 menestyksellisessä vallankumouksessa, ja sitä ei voida pitää sitten sellaisena islamin vastaisena. Kuitenkin sen lisäksi on syvä turhautuminen ja tähän mennessä vihreä liike on voinut pitää kannatajalueensa ja kuntansa yhdessä. Naisten liikkeellä erityisesti ei ole paljon yhteyksiä, tai naisliikettä lukuun ottamatta ei ole paljon yhteyksiä ulkomaille oppostiryhmille. Menestys voidaan mitata regiimin reaktion perusteella. 2009 mitä regiimi halusi tehdä? Hallitus halusi tehdä. He halusivat kaikki äh, reformistivoimat ajaa ulos. Voimat, jotka olivat olleet lojaaleja oikeastaan hallitukselle. Ahmadinejad oli aika selkeä hormonsekainen provinssissa viime puheessa, jossa hän sanoi, että mikä tahansa transformaatioprosessi tarvitsee uhrauksensa hän oli, sanoi hyvin selkeästi, että minkälaista transformaatiota hän uneksi. Tämä oli eräänlainen ihmisellinen utopia. Että kaikki protodemokraattiset rakenteet, joilla, joita on jättää taakse ja mennä johonkin hyvin autoritaariseen ja pelottavampaan utopiaan. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, Presidentin visio on äänekkään vähemmistön visio, joka on aiemmin tuomittu. Nyt sitä vähitellen tulossa hallitseva ääni eh, hallituksessa. Kuitenkin sen vuoksi, että tällaista levottomuutta tuli kaduille, niin tätä ei voitu enää pitää yllä, vaikka sitä yritettiinkin. Itse asiassa herra Rajani niin pakotettiin sovittelevaan kieleen. Ja mitä hallitus nyt yrittää tehdä? Voittaa ne reformistiliikkeestä puolelleen julkisten vihjailujen perusteella ja niin edelleen. Ja eristää kaikki nämä eri ryhmät vihreän liikkeen. Oli hyvin vakava pyrkimys saada demokratia pois kaikesta julkisesta keskustelussa Iranissa. Laritsani täytyy sitten lopulta viitata Iraniin demokraattisena ja edes tasavaltalaisena valtiona Jastin puheessaan. Tämä ei tarkoita sitä, että hallitus antaisi periksi heti ja hyväksyisi vihreän liikkeen vaatimus. Kuitenkin ensimmäinen askel ja tärkein ajatus hallituksella, nimittäin, että nopeasti mentäisiin totalitaarisen valtioon on selkeästi epäonnistunut. Vihreä liike on siis kaikilla tasolla tähän mennessä onnistunut kuitenkin. Onko liike kestävä? 2009 kesäkuun marsseista lähtien hallitus pyrkii hyvin aggressiivisesti pyrki koskien niiden valtisten puolen organisaatioiden jäseniä koskien, jotka olivat jo laillisia, jotka ovat sinänsä islamistisia, kuten Mojedinan islamilaisen vallankumouksen puolue. ja Participation Front. Siinä on ollut pyrkimys selkeästi estää että organisoituisiin kautta maan mahdollisesti. Toinen ongelma tällä hetkellä on se, että poikkeuksena on niin kutsuttujen liidajien niiden lisäksi ei ole mitään koherenttia kehystä toiminnalle. Hallitus pystyy levottomuudet estämään siinä mielessä, että se saattaa kuitenkin olla pyrhoksen voitto hallitukselle. Lyhyesti sanoen, protestit saattavat lientyä, ja, mutta pyrhoksen voitto voi tulla hallitukselle. Kuitenkin ihmisoikeuksien loikkauksien pelkkä lukumäärä, ja kollegat varmaan niistä paljon enemmän puhumat on tae sille, että turhautuminen ei mene pois. Ja ihmiset järjestävät uudelleen sen lisäksi sosiaalinen tilanne, yhteiskunnallinen epäjärjestys äh, kasvavat niin, että tulee turhautumisen niin että voimme odottaa ehkä muuttaa vihreä, odottaa vihreän liikkeen uudelleenjärjestäytymistä ja niin, että ne jatkavat politiikkaansa seuraavien kuukausien aikana. Hallituksen suuri pyrkimys on selkeästi saada puolelleen nämä keulakuvat omaan leirinsä. Näin mielestäni ei kuitenkaan tapahdu. Ja tämä pattitilanne jatkuu, ei pelkästään opposition välillä, jota vihreä edustaa, vaan myöskin hallituksen sisällä reformistien ja ei-reformistien välillä. Ja sitten non-reformistit ja lähes fundamentalistit ovat tässä myöskin mukana. Tämä pattitilanne varmaankin jatkuu jonkin aikaa Tähän mennessä ei ole ollut läpimurtoa millään rintamalla. Milminkin on nähty, että tilanne on heikentynyt edelleen. Kiitoksia. Uh, professor Nahavandi, please. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi professori Nahavandi. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kymmenen minuuttia aika lyhyt aika, joten pyrin tässä jäsentelemään sen, mitä haluaisin sanoa kolmeen eri osaan ja yritän painottaa niitä asioita, jotka mielestäni ovat oleellisia, jotta voidaan ymmärtää ihmisoikeustilannetta Iranissa. Siellä minua on pyydetty keskittymään juuri siihen. Eli näin alkuun yritän asettaa oikean puitteiston asialle ja sen jälkeen Puhun ihmisoikeuksista ja sitten siitä, mitä voidaan tehdä varsinkin Euroopan näkökulmasta katsoen. Ensimmäinen osio. Siinä haluaisin erityisesti painottaa sellaisia osioita, jotka mielestäni ovat tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää, mistä tässä loppujen lopuksi on kysymys. Alkuun ei, toh- ei saa unohtaa sitä, että Iranin islamilainen tasavalta, kuten myöskin muuten Kiina, muodostavat osan niistä kahdesta maasta, jotka pärjäävät kaikkein huonoimmin, kun kysymys on ihmisten telotuksista tai ihmisoikeuksien rikkomuksesta. Se on ehkä näille kahdelle maalle myöskin lähentymisen aihe. Ensimmäinen asia, jota ei saa koskaan unohtaa. Toiseksi, uskoakseni meillä on pikemminkin äh, suuntauksena unohtaa kun Iranin kanssa käydään keskustelua, että kysymys on islamilaista tasavallasta. Se merkitsee sitä jollakin tapaa ainakin, että hyvin selkeästi kysymys on teokratiasta. Sitä myöskin edustaa vuodesta 1979 lähtien tuomaan perustuslaki. Teokratialla halutaan sanoa, että kyseessä on sellainen hallinto, joka antaa Jumalalle itsemääräämisoikeuden eikä niinkään kansalaisille. Ja se löytyy siis perustuslaissakin. Mikä merkitsee myös sitä, että kun keskustellaan ihmisoikeuksista, niin tällainen Jumalan suvereniteetti äh, näkökulma ei saa koskaan unohtaa. Usein meillä on tapana näin tehdä. Perustuslaki otettiin käyttöön kansanäänestyksen jälkeen, joka järjestettiin, ja tämä teokratia tekee kaikista iranilaisista alisteisia suhteessa valtaan, vaan kaikkein suurimmalla johtajalla on vain valta. Sitäkään ei saa unohtaa. Eli kun puhutaan perustuslaissa ja katsotaan sen eri osia, niin silloin sieltä löytyy kaikki mahdolliset ristiriidat kun pyritään ymmärtämään sitä, mitä Iranissa tapahtuu. Sillä on, siellä on sanottu jotain, mutta sitten on myös sen päinvastainen kohta. Siellä puhutaan naisten ja miesten tasavarosta, samalla kuitenkin naiset ovat alisteisia miehille. Kaikki nämä ovat ihan objektiivisia eh, toteamuksia. Siitä huolimatta uskoakseni Iranin kohdalla on paljon myös erilaisia olettamuksia, jotka eivät aina ole perusteltuja. Jos palataan tähän teokratiaan ja Iranin tämänhetkiseen tilanteeseen, niin tuo hallinto, uskoakseni sitä jo jonkun verran käsiteltiin, ei voi millään tavalla puolustaa sitä toimintaansa, vaikka se näin jatkuvasti tekevänsä. Se kuitenkin hyödyntää tähän erilaisia argumentteja. Toinen asia, joka luonnehtii tätä hallintoa, on se, että emme saa unohtaa sitä, että tänä päivänä olemme tilanteessa, jossa olemme palanneet aivan samoin keskusteluihin kuin vuonna 1979 vallankumouskysymyksen keskusteluihin, jotka viittaavat kolmanteen maailmaan. Ja on mielenkiintoista nähdä, mikä suhde Iranilla on muiden maiden kanssa, varsinkin kolmannen maailman, maailman maiden kanssa. Ja meidän täytyy myös ottaa siis tämä huomioon. Eli tässä se puitteisto, jossa meidän täytyisi toimia. En halua toistella sitä, mitä on jo todettu ihmisoikeusrikkomuksista, vaan haluan todeta, että tässä on tietty jatkumo. Ehkäpä jonkunlainen kehityskin valitettavasti kielteinen tässä suhteessa. Se on erittäin eksponentiaalinen, jos tarkastellaan sortoa, mutta mitään uutta ei ole sinne tullut. Kun puhutaan ihmisoikeusrikkomuksista, erottelusta näistä miesten välillä yliopistoissa, työelämässä, sitä tavasta, jolla kaikkia vähemmistöjä valvotaan, vainotaan, onpa kysymys sitten naisista, homoseksuaaleista, alaikäisistä. Esimerkiksi vuosittainen teloitusmäärä, varsinkin alaikäisten teloitukset ovat kyllä sellaisia asioita, joita jokainen tuntee. Tuossa hallinnossa on siis paljon erilaisia vastakkaisuuksia ja jännitteitä jotka tässä kuvailussa puitteistossa eivät tule vielä esille. Meillä on ristiriita sen välillä, että on hallinto, joka haluaa saada entisen auktoriteettinsa takaisin, mutta joka ei vie eteenpäin näitä ajatuksia, koska suurin osa kansalaisista on nuoria. Ne, jotka tänä päivänä osoittavat mieltään ovat ihmisiä, jotka eivät ole elämässään tuntenutkaan mitään muuta kuin koko tämän islamilaisen tasavallan. On ideologinen, yhteisöideologinen ja individualistinen näkemys kohtaavat ja ovat jatkuvasti ristiriidassa. Sitten on taas väestö, jonka suurin osa asuu maaseudulla. Nuoriso, joka pyytää vapautta ja haluaa, kysymys on siitä, minkä tyyppinen vapaus on se. Onko kysymys kuluttajan vapaudesta vai poliittisesta vapaudesta, sekin on kysymys, jota täytyisi tällä selventää. Eli tässä yhteydessä, jota olen nyt kuvannut, mitä pystytään tekemään, minun mielestäni ensimmäinen asia, jota Euroopan näkökulmasta tulisi tehdä, joka tulisi ehdottomasti säännellä jotta e- Eurooppa kävisi uskottavaa keskustelua, on välttää eri tasosta suhtautumistapaa. Ei ole mitään huonompaa kuin se e- Euroopan uskottavuudelle. Tämä merkitsee sitä, että puhutaan ihmisoikeuksista ja puhutaan sanktioista. Puhutaan kaikesta siitä, mitä Iranissa tapahtuu, mutta samanaikaisesti sitten solmitaan kaiken maailman erittäin epäilyttäviä sopimuksia Iranin kanssa. Se on tämä suuri ongelma. Lehdethän ovat täynnä kaikkea tätä. tietysti Yhdysvaltain kanssa tilanne vielä on toinen. Yhdysvaltoilla on paljon investointeja. Ne luvut, joita tänä viikolla saimme, kysymys on yli 10 miljardista dollarista Yhdysvaltain investointeja Iraniin ja niin edelleen. Ei minkään näköistä uskottavuutta. Mitä haluatte välittää viestinä silloin, kun Euroopan politiikka ei kykene valvomaan taloudellista toimintaa? Millä tavalla muka pystytään silloin valvomaan, mitä maailmassa tapahtuu? Nämä ovat ne näkökohdat, jotka mielestäni ovat aivan keskeisiä. Eli mitkä ovat Euroopan prioriteetit, kun puhutaan arvoista? Se on erittäin hankalaa silloin, kun talousnäkökohdat otetaan mukaan. Ja toinen kohta, pyritään ymmärtämään sitä, mitä iranilaiset sanovat. Minun mielestäni täällä hyvin paljon projisoidaan omia näkemyksiä, omaa maailmankuvaa, mikä ei auta tässä asiassa juurikaan eteenpäin. En minä sano, että heille täytyy tässä mitään tekosyytä antaa, antaa anteeksi käytöstä, vaan täytyy pyrkiä ymmärtämään sitä, mitä siellä tapahtuu. No, sanktiot. Minulla tuskin on aikaa puhua nyt niistä ja siitä tavasta, millä tavalla niitä on asetettu. Minun mielestäni Iranin valtio on täysin kuuro suhteessa näihin sanktioihin – ja kansalaisetkin alkavat jo tästä oppimaan, joten se, mitä tänä päivänä Iranissa tapahtuu, kun olemme, meillä on vastassa tällainen kuuro, valtio, jonka kanssa kuitenkin meillä on taloudellisia suhteita, niin meidän täytyy pyrkiä tukemaan kansalaisia ja kuulemaan heitä. Ja kun puhutaan ydinvoimasta, niin minun mielestäni se, että pyritään ymmärtämään tätä, niin ehkäpä olisi mukava rinnastaa tämä Kuuban ohjuskriisiin vuonna 1963, jotta voitaisiin näke- nähdä, mitkä ovat todelliset vaikuttimet. Se on ehkä ihan toinen kysymys sitten, vaikka tuska, turhaa kieltää myöskään, että iranilaiset ovat tekemässä valtavasti erilaisia asioita ja pyritään ymmärtämään sitä, mitä siellä tehdään, mutta ehkäpä voitaisiin näin nähdä vähän eri näkemys, näkemys siitä, mikä motivoi iranilaisia. Danke, Frau eh, Professor Nahavandi. Jetzt gebe ich den... No niin, kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron tohtori Parsille. Olkaa hyvä. Good day. Thank you very much. Um, I was tasked with talking about the regional aspects, so I'm going to do that quickly and then in a sense. Alueellinen aspekti ja sitten käytän hyväkseni asemaa viimeisenä puhujana puhuakseni myös asiasta, josta käskeet kollegat puhuivat. Alueen osalta yksi pääheikkouksista, joka nähdään koko ajan, on yhteisen turvallisuuskehyksen puute – jos katsotaan lähi erityisesti Persianlahtea, nähdään, että valtioilla siellä on hyvin epämääräinen asema Iraniin. Toisaalta on historiallinen kilpailuasetelma ja pelko, jos näin voidaan sanoa, tätä suurinta naapuria kohtaan, huolimatta atomiasiasta. Toisaalta pysyvinä naapureina he myös tutkallisesti ovat tietoisia näistä katastrofisista seura, seura, seurannaisvaikutuksista, jos tilanne huononisi aseellisen konfliktin asteelle. Sen vuoksi eräässä mielessä, jos katsotaan Pers- Persianlahden eteläisellä rannalla olevia maita, niin toisaalta ne haluavat, että ydinohjelma olisi täysin siviiliohjelma ja takuut siitä. Toisaalta ei näytä siltä, että niillä olisi halua siihen, että pokeripeli jatkuu, jossa panoksia nostetaan jotakin sellaista kohti, joka sitten välttämättä johtaa aseellisiin konfliktiin. Ja mielestäni se on tärkeää muistaa, kun keskustellaan siitä, että mitä naapurit ajattelevat siellä. No, nyt on useita maita eteläisellä rannalla, joilla on aika hyvät suhteet Iraniin, kuten Katar, jolla on sekä kaupallisia että muunlaisia yhteyksiä. Yksi tärkeimmistä Iranin tällaisista outletista, jos noita voi sanoa Arabiemiraatit ja Dubai. On yhteisiä toisia vahvistavia pelkoja. Uskonnolliset entiset aspektit, erityisesti se on se, että Iranissa on aina pelko, että muut lietsovat näitä riitoja etnisten linjojen mukaan, erityisesti Pakistaniin idässä ja samoin viitataan niihin maihin Persianlahden ympärillä, että niiden suhteen on se pelko, että siia vähemmistöjä rohkaistaan Teheranin hallituksen puolelta. Eli jokaisella näyttää olevan, olevan ote toisiinsa ja jokainen yrittää ainakin pidättäytyä kiusauksista. Joten on syytöksiä, joita tulee molemmilta puolilta tässä suhteessa – Voisi spekuloida, että missä määrin näiden syytösten takana mitään on. No sitten lyhyesti, jos palataan yhteisiin turvallisuuskehyksiin. Ongelma siinä on se, että kaikki näkevät tämän nollasummapelinä. Näin se nähdään Yhdysvalloissa, myöskin lähi nähdään näin. Mikä tarkoittaa, että samaan aikaan kun nämä Irania ympäröivät maat eivät halua aseellista konfliktia. Ne myös pelkäävät lähentymistä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, mikä jättäisi heidät ulkopuolelle. Joten yksi suurimmista ongelmista näiden asioiden ratkaisemisessa huolimatta siitä, että onko atomiaspekti tai tavanomaisesta näkökulmasta, niin ei näytä olevan tapaa kuvitella rinnakkainaloa, joka ei perustuisi uhkiin. Ja se on hyvin suuri ongelma. Haluaisin lyhyesti käsitellä asioita, joita myös kollegani käsittelevät, ja erityisesti sanktioita. Yksi ensimmäisistä asioista, joita täytyy sanktioiden kysy- yhteydessä kysyä, mitä niillä halutaan saavuttaa. Sanktiot, jotka YKlla on, koskevat erityisesti atomiasiaa. Joten ihan määritelmän mukaan ne ovat hyvin kohdennettuja, koska tavoite on hyvin erityinen, joka halutaan saavuttaa. Joillakin mailla on ollut Irakia kohtaan sanktioita 30 vuoden erityisesti Yhdysvalloilla. Tähän mennessä en pysty näkemään, että mitä niillä on saavutettu. lisäsanktioiden kohdennettujen ajatus perustuu siihen, että on tietty kohde, joka voidaan saavuttaa Iranin sisällä, joka sitten vuorostaan vaikuttaa erityisesti atomiasiaan tai menee jopa pidemmälle hallituksen sinänsä. Ne sanktiot, niillä on välttämättä vaikutus yhteiskuntaan, sitä ei voida välttää. Kysymys on sitten se, että mitä ajatellaan, että miten Iranin sisäihmiset näihin sanktioihin reagoivat. Sanktiot, joilla on haitallinen talousvaikutus Iraniin, vaikuttavat kaikkiin. Ja on sitten ihan uhkapeliä uskoa, että he syyttäisivät vain omaa hallitustaan. Mielestäni on hyvin tärkeää keskittyä edelleen ihmisoikeusasiaan koska atomiasia on asia, jolla ei ole Iranin sisällä merkitystä. Ei ole yksinkertaisesti poliittisen kirjon sisällä tarpeeksi eroja, mielipiteeroja siitä, mitä atomiasialle pitäisi tehdä. Eli jos halutaan Iranin sisältä reaktioita, niin sitten ihmisoikeusasia on sellainen, joka houkuttaa ihmisiä enemmän, koska siitä on hyvästä syystä paljon keskustelua. Ja se keskustelu kuin sellaista, joka luonnostaan ei koske mitään erityistä osaa poliittisesta pelistä. Ja tämä on tärkeää, jos ei halua, halua tähän poliittisen pelin osallistua Teheranissä itsessään. Ja tästä varmaan kaikki, se voivat kaikki olla sitä mieltä varmaan, että se ei ole kovin tehokasta. Joten siinä mielessä sanoisin, että atomiasia ei mene mihinkään suuntaan lähiaikoina ihmisoikeusasiassa voidaan saada liikettä aikaan, jossa uskottavuutta voidaan saavuttaa sekä meille ulkopuolella että heille sisäpuolella. Kiitos. Danke, Herr Doktor. Kiitoksia, herra Varsi, tästä arviostanne ja ehdotuksistanne. Nyt meillä on keskustelu aikaa korkeintaan kello 12.40 asti. Tulkit ovat paikalla siihen asti. Minulla on täällä nyt puheen, äh, puhujaluettelo ja sulkisin sen mielelläni nyt. Kysyisin teiltä, herra Posh, että olette olette havainneet, että hallitus haluaa eri tavoin heikentää tämän vihreän liikkeen toimintaa. Oliko teistä saada, hyvä saada sellainen lausuma, että EU auttaisi kansalaisjärjestöjä pääsemään esimerkiksi modernin teknologian käsiksi ja näin pääsisi eteenpäin. Tämä ei tietenkään jätä syrjään tiettyjä sanktioita. No niin, nyt minulla on Belder täällä puhuja luettelossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää puheenvuoron käyttäjiä. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Ihan lyhyesti pohdin vain sitä, että me näemme selkeästi Iranissa hyvin lo- laajapohjaisen pohjaisen vallankumoustoiminnan, mutta sitten toisaalta myös monia muita virtauksia. Onko mahdollista kohdistaa toimet tätä tiukkaa linjaa vastaan ja niin, että oppositio saa äänensä kuuluviin, mikä on tietysti merkityksellistä. Lisäksi Iranin vähemmistöt aiheuttavat paljon huolia. Assyrian vähemmistö ja muut. Nämä ovat kaikki hyvin haavoittuvassa asemassa. Ne ovat tietysti myöskin vaikeita paikkoja hallitukselle ja hallinnolle. Ja sitten itse hallinto, se on tällä hetkellä tällaisessa tietotekniikkasodassa. Tässähän otettiin myöskin se esille, meidän täytyisi myös esittää huolenaiheemme tässä suhteessa Iranin kansalaisille, mikä koskee heidän perusoikeuksiaan, että he saavat vapautensa, joka meidän mielestämme on perusoikeus. Meidän täytyisi tuoda se esille, meidän täytyy tukea näitä kansalaisia. Ja meidän mm, me täytyisi siinä mielessä puuttua tähän politiikkaan ikään kuin ulkoisena poliittisena toimijana. Ja Kiitoksia herra Belder. Haluan nyt muistuttaa kaikkia puhuja esittämään mahdollisimman lyhyen kysymyksen, jotta voimme kuulla myös asiantuntijoiden vastaukset. Rova Gomes. Thank you for the fascinating exposés. Um, so we... Kiitoksia hienosta alustuksesta. On hyvin mielenkiintoista, että itse asiassa kerrotte meille, että atomiasian ratkaisu on ihmisoikeus käsittelyn kautta. Näin ymmärsin herra Parsisin alustuksen. Tällainen tunne minulla oli juuri, koska meitä oli varoitettu, että ei voida atomiasiaa ratkaista ihmisoikeusasioiden – kustannuksella. Tämä oli monin pelko Iranissa, joten kysymys ei ole pelkästään, että löydetään älykkäät sanktiot, jotka ovat atomiasiassa tehokkaat, vaan myös, että minkälaisia aloitteellisia toimia voidaan ottaa käyttöön, erityisesti ihmisoikeusasiassa. Euronews on farsiassa esimerkiksi, mielestäni se on tärkeää, mutta mitä muita asiaa? Haluan myös kysyä, kun käsitellään Irania ei pelkästään kuitenkaan sitä, Mohajedat of the People-ryhmä tulee esille. Haluaisin kysyä, että mikä on niiden uskottavuus Iranissa? Mielestäni tämä on tärkeää monien jäsenten kannalta tässä parlamentissa. Eh. Kiitoksia nyt Gaaler. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin kansallisista vähemmistöistä. Ovatko he tai kuinka pitkälti he ovat mukana tässä vihreässä liikkeessä tietojen mukaan. Ja tulevaisuuden Iranin kannalta tästä sentralismista keskitetystä hallinnosta täytyisi päästä eroon ja saada myös vähemmistöt mukaan muodostamaan ehkä enemmistön. Sitten sanktioista. Miten uskotte, että kohdistetut sanktiot, joihin liittyy hallituksen tahoja, vaikuttavat? Siis he eivät saisi enää matkustaa, heidän tilinsä jäädytettäisiin. Jos eri toimi elimissä tai uskonnollisissa tahoissa tai oikeuslaitoksessa, jos heidät, nämä tuhannet ihmiset julkaistaan, heidän nimensä julkaistaan sanktiolistoilla, niin tässä joutuvat tavallaan julkisen vastuuseen hallitukseen yhteydessä olevat henkilöt. Vaikuttaako tämä oikealla tavalla mielestänne? Voitaisinko tällä tavalla saada jonkinlaista painostusta aikaan maassa? Kiitos sitten herra Salattu. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että poliittinen kokemukseni on totuttanut minuun tietynlaiseen kielenkäyttöön, diplomaattiseen sellaisen. Ja mielestäni tässä kolme esittelijää, esittelijämme olivat äärimmäisen mielikuvituksellisia. He siirtyivät äärilaidasta toiseen, jos oikein ymmärsin. Mutta haluaisin kysyä teiltä, asiantuntijat, onko tämä Jumalan laki mielestänne validi tuolle maalle tai meille? Joku varmasti sanoo, että tämä on heidän ajattelutapansa, mutta objektiivisesti Tämä aiheuttaa suurta ristiriitaa meissä, emmekä ole samoilla linjoilla. Mutta äh, ovatko he hyväksyneet tällaisen lain? Ja sitten toinen kysymys, jonka haluaisin esittää, on, että miten he arvioivat hypoteesin siitä, että EU loisi välttämättömiä suhteita oppositioon, eli ei pelkästään hallitukseen. Ja kolmanneksi, olisitteko Oletteko te yhtä mieltä siitä, että EU antaisi moratorion mitä tulee tuleviin valtuuskuntamatkoihin tuohon maahan. Mitä mieltä te olette tästä? Schake und ich bitte Sie wirklich ganz Vielä rouva Schake, aivan lyhyesti. Sharon, thanks to the speakers. Uh, I want... Kiitoksen puhunut, kiitoksen puhujille. Halusin käsitellä näitä sanktioita lyhyesti, koska ne näyttävät olevan hyvin ähm, monipuolisia eri yhteyksissä. Meillä ei ole toiveita, että tuossa ydinasohjelmassa päästään eteenpäin. Haluamme parantaa ihmisoikeuksia ja ehkäpä sanktiot ovat viimeinen tapa eh, pelastaa omaa maineemme, kun meitä on loukattu sillä, että rajoista ei ole pidetty kiinni. Mutta sen lisäksi että tätä laajennetaan koskemaan yksilöitä ja ollaan taisteltu koskemattomuutta vastaan, niin onko ajateltu teknologisten välineiden käyttöönottoa, jotta voitaisiin ruokkia avoimuutta alhaalta ylöspäin. Mitä mieltä olette, jos sanktiot poistettaisiin tietoteknologialta, jotta voitaisiin avata diktatorisia hallintoja, kuten Iran, ja pitäisikö EU tehdä samankaltaisia toimenpiteitä? Ja vielä Lechner, en nähnyt teitä. Kiitos aivan lyhyesti. Rouva Nahvandi lähti näistä taloudellisista ja liikesuhteista lännen ja Iranin hallituksen välillä ja tähän liittyvästä kaksinaismoraalista. Ymmärrän tämän kyllä. Mutta kun tätä ajattelee, niin tässä voin saada aasin silloin myös sanktioihin ja tämä voisi tarkoittaa sitä, että rikottaisiin tällaiset kattavat taloudelliset suhteet, mutta eikö tämä sitten vaikuttaisi kansaan? Miten näette näiden eri asioiden yhteyden? Kiitos. Ja nyt teillä on mahdoton tehtävä vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Ehkä ensin herra Bosch. Internet, cyber war and... Internet, cyber kybersota. Iranilaiset ovat olleet hyvin vilkutuksellisia, että saavat tarvitsemansa asiat laillisesti tai puolilaillisesti. Tai hän haluaa saada softwarein ja hallitus myös ja moderni teknologia ja internet tai on haluttu saada Iraniin. He ovat käyttäneet sitä alusta asti ja hyvin älykkäästi. He ovat luoneet kybersota-asiat. Siellä monet tutkivat vain internetin vaikutusta yhteiskuntaan. On hyvin laajemminkin mielenkiintoinen keskustelu pelkästään kaartien, vaan yhteydessä vaan muullakin joka osoittaa, että ihmiset voivat asian käsitellä, eivätkä he pelkää internetin käyttöä. He valvovat, seuraavat. He voivat tätä tajuksia sulkea niin edelleen ja televiestintään kontrolloivat kuitenkin ja internetpuoli on aika hyvin kontrollissa heillä. Se, mistä he ovat huolissaan, ne estävät sivujen näkemisiä ja niin edelleen. He ovat milloinkin huolissaan siitä, että ihmiset voisivat käyttää internettiä eh, järjestääkseen nopeasti suuria eh, mielenotuksia. Se on heillä kontrollissa, jotta he eivät ole hyvissä huolissaan internetpuolesta ja heillä on hyvin kehittyneitä toimia sitä käsitellä. Toisaalta väestön puolella internet eh, piratismi ja niin edelleen ovat hyvin kehittyneet. Kaksi ideologisesti äh, ideologiaan perustuvaa vihamielisyyttä on hallitusta kohtaan. Lokakuussa hallitus hävisi, mutta nyt oli menestys Maleklikin asiassa. Iranin perustuslaki on huomattavan suvaitsevainen vähemmistöjä kohtaan. Itse asiassa vähemmistöt voisivat käyttää omaa paikallista, paikallisia kieliään, on kristittyjä edustajia ja silti. Perustuslaki on yksi asia, rea, realismi toinen. Sunni-islamilaiset rajatilanteen yleisistanssiliikkeet kurdienkin tapauksessa on aina piileviä jännitteitä. Voisi itse asiassa sanoa, että Iranin hallitus ei välttämättä noudata omaa perustuslakiaan kaikilta osin silloin, kun puhutaan etnisistä vähemmistöistä, jos varovasti ja sen ilmaisee. Valkomuskaartit ovat nousussa, mutta ehkäpä joku kollegoista haluaisi puhua siitä enemmän. On the revolutionary guards, yes, there's, Anton on the clerics papistosta ja ne eivät ole ollenkaan yhtenäisiä. Enemmistö on ollut vastaan. Khomeini, olivat teologiset johtajat ja olivat poliittiset johtajat. Kun nähdään tämä papisti, he ovat vallassa ei pelkästään siksi, että ovat papistoa, vaan siksi, että he ovat sen ja sen puolen poliitikkoja. Äh, radikaalifundamentalistit, joilla on radikaalimielipidetä. Sitten on ihmisiä, jotka haluaisivat vakuuttaa ihmiset sitä, että ihmisoikeudet ja islamis, islam käyvät käsi kädessä, voivat käydä. Koskaan ei ole papista edusti niin paljon vankilassa kuin nyt ajatollia, tavallisia pappeja. Shahi olisi ikinä uskaltanut heitä laittaa vankilaan niin paljon. Kartio on mielenkiintoinen, koska he edustavat äh, idealistisia nuoria, jotka olivat 80-luvun nuoria, Tämä on sukupolvien välinen sota. He ovat osansa Kakustanin sanotuksen. I'm sorry, but I have to keep the time. Professor Naravandi. Anteeksi, Naravandi. Äh, Pyrin olemaan puhumatta liian pitkään. Palaan kysymyksen papistosta, koska siitä mm, minulta kysyttiin. Hyvin monet papiston jäsenet ovat itse asiassa vankilassa – tai kotiarestissa. Mutta samanaikaisesti asetetaan erityisrangaistuksia erityistuomioistuimissa papistolle. Ei saa unohtaa sitä, että ne, jotka joutuvat kärsimään kaikkein kovimmat rangaistukset, ovat juuri tässä. Ja papistokysymys on ehkä toisaalta hieman toiveita herättävä tulevaisuudelle, sillä osa papistosta on siltä mieltä, että valtio tulisi erottaa uskonnosta. Ja nämähän pyritään vaientamaan kaikkein eniten Iranissa. No tästä pääsen sitten Iranin oppositiota koskevaan kysymykseen. Tänä päivänä ainakaan ulkopuolella välttämättä ei ole, eikä minun mielestäni sisäpuolellakaan olemassa oppositiojohtajia. Vihreiden liikkeessä on nähty tämä, että esimerkiksi tästä johtajuutta ei ollut, Mussavi ja muut pyrkivät siihen, mutta ulkopuolellakaan ei ole mitään johtajia. Se on ehkä nimenomaan se heikkous, joka opposition tilanteella on Iranissa. Iranille tämänhetkistäkin hallintoa pahempi on muhajinit toiminut hyvin aktiivisesti, että tuetaan kovasti. Ja länsimaisella puolella he edistyvät, mutta se ei välttämättä saa taakseen Iranin kansan tukea. Jos sallitte vielä muutama sana Vähemmistö, vähemmistöistä vähemmistöt ovat ehkä jääneet hieman hämärään sen ajatuksen taakse, että on iranilaisia, eikä välttämättä erottelua eri kansojen ja kansanosien välillä. Nyt se on tulossa yhä enemmän esille, eli jonkunlainen oppositio tai tiettyjen vähemmistöjen tunne suhteessa valtaväestöön. Uskoakseni nyt sunni, sunnien näkemykset eroavat esimerkiksi muista ja niin edelleen. No tämä Jumalan laki, en tiedä onko siinä nyt mitään ymmärrettävää henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että asioita ei pitäisi ehdottomasti sekoittaa, ei missään tapauksessa politiikkaa uskontoa. Sitä iranlaiset eivät ole oikein ymmärtäneet silloin, kun äänestivät kansanäänestyksessä teokratian puolesta. Sen jo totesinkin. No tämä käyttökielto tai keskeytys, en tiedä miksi iranilaiset sen hyväksyisivät. He eivät hyväksy ylipäätään mitään keskustelua asiasta, koska todennäköisesti neuvottelijat eivät ole uskottavia heidän mielestään. Ja sitten muutama sana vielä sanktioista. Sanktiot, jotka kohdistuvat niihin, jotka nyt todella, joilla on rikkauksia, ja kohdistuisivat näihin, ne olisivat todellisia sanktioita, mutta mikä tällä hetkellä nyt sitten on nähtävissä, niin huomata, että on suljettu hyvin monia iranilaisten pankkitilejä, jotka ovat Euroopassa. No. Nämäkin henkilöt voisivat aika nopeasti sitten siirtyä opposition piiriin. Äh, abschließend, Herr Kiitos. Ja nyt vielä lopuksi tohtori Parsi. First of all, I think the Iranian constitution. Mielestäni perustuslaki on sellainen, jossa on useita skitsofrenisia elementtejä, mutta silti sitä voitaisiin hoitaa, jos perustuslakia noudatettaisiin. On monia vapauksia. Iranin perustuslaissa ongelma siinä on se, että se on tällainen paperirakennelma, jos valtioista noudata itse. Oppositiosta. No, Olen optimistisempi kotimaan oppositiota koskien. Mitä ulkopuoliseen tulee, niin mitä oppositio maan ulkopuolella on, niin sillä on uskottavuutta niin kauan kuin se on samalla linjalla sisäisen opposition kanssa. Mohadinejad on Mohadinejadit ovat menettäneet uskottavuutensa, kun he olivat Saddamin puolella. Iranissa heillä ei ole uskottavuutta. Sanktioista ehkä pitäisi mennä vieläkin pidemmälle. Ja tietysti voidaan kohdentaa tiettyjä ihmisryhmiä hallitus sen sisällä, mutta jos pitkän aikavälin tavoite on lieventää radikaaleja piirteitä tässä valtiossa – ja saada se jonkunlaisen no- normalisaation piiriin sekä sisäisesti että suhteessa naapureihinsa, niin sitoutuminen toimii. On vain yksi maa, jonka tunnemme, joka on sanktioiden autta muuttanut sisäisesti ja ulkoisesti. Etelä-Afrikka, se on poikkeus, se ei ole sääntö. Joten intuitiivisesti vastaargumentti olisi ottaa Iran mukaan kaikilla rintamilla, tasoilla, mieluummin kuin ajatella, että sen ajaminen nurkkaan tekee siitä yhteistyö haluisemman, koska nurkan kanssa ongelma on se, että sitä et hallitse. Nyt ei ole kysy 1800-luvusta, kun brittilaivasta pystyi sulkemaan maahan, jota se ei mistä se ei pitänyt. Aina tulee olemaan Kiinoja Iranin kaltaisille maille. Kiitos. Kiitän kaikkia kolme asiantuntijaamme näistä hyvin laajasisältöisistä vastauksistanne. Nyt muutenkin haluan kiittää teitä kaikkia huomiosta ja päätän kokouksen tähän.